puheenjohtaja. La seduta. Istunto jatkuu. Komuniko. Ilmoitan nyt toisen kierroksen tulokset. Annettu ääniä 704. Tyhjiä, mitättömiä 37. 667 ääntä annettu. Ehdoton enemmistö, valinta varten 334. Ehdokkaat ovat saaneet seuraavasti ääniä. Edustaja Keller 119 ääntä. Edustaja Rego 43 ääntä. Onorevole. Edustaja Sassoli 345 ääntä. Edustaja Zahradil 160 ääntä. Edustaja Sassoli on saanut ehdottoman enemmistön annetusta äänistä. Edustaja Sassoli on uusi Euroopan parlamentin puhemies. Onnittelunit valinnan johdosta ja onnea menestystä kaudellenne. Ja pyydän teitä nyt tulemaan puhemien paikalle. kollegat, hyvät ystävät, toimielinten edustajat hallituksista, hallinnon edustajat. Olen todella liikuttunut tällä hetkellä, kun ryhdyn Euroopan parlamentin puhemieheksi ja minut on valittu nyt teidän äänillänne toimielimen puhemieheksi, jolla on kaikki suorin yhteys kansalaisiin, olla velvollisuus edustaa heitä ja puolustaa heitä. Ja haluan muistuttaa sitä, että meidän vapautemme on oikeuden tyttäre ja se voidaan saavuttaa vain osoittamalla solidaarisuutta, jota me täällä kehittelemme. Jos sallitte, puhemies Tajani, haluan kiittää teitä tekemästänne työstä, teidän sitoutumisestanne. Uh, uhrautumisestanne tälle toimielimelle. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös kaikki parlamentin jäsenet, jotka valtakirjan vahvistettu, he edustavat 40 prosenttia meistä kaikista, naiset siis, ja se on hyvä tulos, ja minä halu- me haluamme vielä enemmän naisia parlamenttiin. In questo moment... Näinä aikoina tiiviin kampanjan jälkeen alkaa nyt lainsäädäntökausi, jolla on suuri vastuu koska kukaan ei voi tyytyä pelkästään pitämään kiinni nyt olevasta. Vaalitulos on mikä on ja se on osoitus myös nyt nähtävissä täällä parlamentin kokoonpanossa. On nuorisotyöttömyyttä, maahanmuuttoa, ilmastonmuutosta, digivallankumousta, uusi maailman tasapaino. Ja tässä vain joitakin merkittäviä kysymyksiä jotka on hallittava jotenkin uusin ajatuksiin. Siinä tarvitaan myös urheutta, että voimme vastata tähän haasteeseen. Meidän täytyy myös perustaa siihen henkeä päästä uudelleen kiinni, koska me haluamme myös päästä eroon sodan vihoista, kansallismielisyyden tuhoista – luomme sellainen projekti, joka luo rauhaa, demokratiaa, oikeuksia, kehitystä ja tasa-arvoa. Näinä kuukausina liikaa on tullut pelkästään poikkeamia tästä hankkeesta. Se on ruokkinut myös pelkästään jakolinjoja, konflikteja. Ja se on vain tuonut mieleen ikäviä vaiheita historiastamme. Kansalaiset ovat puolestaan osoittaneet, että vielä uskovat myös tähän usko, usko, uskomattoman hankkeeseen, joka vain voi antaa haasteita globaaleihin haasteisiin, niihin haasteisiin, joita meidän edessämme on. Meillä täytyy olla vahvuutta nyt käynnistää tämä integraatioprosessi ja muuttaen meidän unioniamme niin, että unioni on kykenevä vastaamaan kysymyksiin vielä voimaperäisemmin kansalaisten vaatimuksiin, antaa todellisia vastauksia heidän huolenaiheisiinsa ja heidän hämmennyksen tilansa, joka on yhä suurempi. Meidän yhteisten perustavien arvojen, vapauden, solidarisuuden ja ajaminen on tärkeä joka päivä täällä unionissa ja unionin ulkopuolella. Hyvät kollegat, meidän täytyy yhä enemmän ajatella maailmaa, miten elää maailmassa ja vapauksia, joista me nautimme. Ja siksi meidän tehtävämme on enemmän kuin koskaan edessä lännessä, edes etelässä, pohjoisessa tajuta ja tuntea, miten paljon erilaisuutta on. Me em, kukaan ei ole sen parempi, vaan erilainen, että meidän eurooppalaisten täytyy olla ylpeitä myös meidän moni, moninaisuudestamme. Toistan tämä vielä, koska meidän täytyy selväksi, että Euroopassa yksikään hallitus ei voi jäädä sivuun, eikä tämä mikään sivuseikka ole, että henkilön arvokkuus on meidän tapaamme mitata meidän politiikkaamme. Täällä Euroopassa kukaan ei voi pelkästään sulkea vastustajan suuta tai hallitusten tai muiden instituutioiden suuta, jotka edustavat demokratian hedelmää, vapaata valintaa, vapaita valintoja – Kukaan ei voi tulla tuomituksi pelkästään uskonnontonsa, poliittisen uskonsa, filosofiansa takia. Ajatellen meidän lapsiamme, jotka voivat matkustaa ja opiskella, rakastaa ilman, että on mitään esteitä. Että kukaan eurooppalainen ei joudu nöyrytetyksi tai syrjään, olipa sitten sukupuolinen suhtautuminen mikä tahansa. Euroopassa on tilaa erilaisuudelle tarvitaan sosiaalista suojelua, se on osa meidän identiteettiämme. Se on osa meidän taloudellista malliamme, sosiaalista markkinatalouttamme. Meillä on taloudellisia sääntöjä, jotka on käytettävä kasvun hyväksi. Me tarvitsemme myös välineitä, jotta voidaan torjua köyhyyttä, tarjota näkymiä nuorille, saada investointeja, jotka ovat kestävällä pohjalla – ja nämä vahvistaa näin lähentymisprosessia alueittemme ja maittemme kesken. Digitaalinen vallankumous on nyt muuttamassa perusteellisesti meidän elämäntapaamme, meidän tavamme tuottaa ja kuluttaa. Me tarvitsemme sääntöjä, jotka ottavat huomioon myös teknisen kehityksen, yritysten kehittämisen, työntekijöiden ja henkilöiden suojelun. Ilmastonmuutos puolestaan tuo suuria vaaroja, epävarmuutta. Siinä tarvitaan investointeja ja puhdasta tekniikkaa, jotta voidaan myös antaa vastauksia nuorille, jotka ovat aukiolla ja toreilla, että täällä on hyvä myös muistuttaa meillä, että ei ole mitään muuta planeettaa meillä käsissämme. Meidän täytyy myös yhä enemmän saada aikaan naisten ja miesten tasa-arvoa, antaa enemmän sijaa naisille politiikassa, taloudessa ja yhteiskunnassa. Hyvät naiset ja herrat, tämä on meidän vierailukorttimme muulle maailmalle, jossa ei ole sääntöjä, missä tarvitaan sääntöjä ja me haluamme auttaa heitä löytämään sääntöjä. Tätä kaikkia ei ole saatu aikaan pelkästään sattumalta. Euroopan unioni ei ole mikään sattuman oikku historiassa. Minä olen sellaisen miehen poika, joka 20 vuotta taisteli muita eurooppalaisia vastaan. Olen äidin poika, joka hänkin 20 vuoden ajan joutui lähtemään kodistaan pakoon hakemaan muilta perheiltä tukea. Minä tiedän, että tämä on monen teidänkin perheen historiaa. Ja minä tiedän myös, että jos me keräämme yhteen kaikki historiamme, tarinamme ja kertoisimme tämän olutlasin ääressä, niin emme koskaan enää sanoisi, että me olemme lasten ja lastenlapsien oikkuja. Minä uskon, että meidän historiamme on kirjoitettu tuskan verellä. Brittinuorten verellä, jotka kuolivat Normian rannikoilla, vapauden halulla – oikeutta hakien Varsovan mm, sankarien voimien myös Itä-Euroopan toverien voimien Haluna on saada aika veljeltä, jota löytyy myös moraalista rohkeutta puolustaa ihmiskuntaa ja eikä voi pelkästään sitä pitää yhtenä ainoana hyvyydenä emme ole pelkästään historian oikku tai sattuma, vaan niiden miesten naisten lapsia, jotka ovat löytäneet vastavoimaa. Sellaisen sukupolven ö, lapsia, kun ovat torjuneet myrkyttävää nationalismia. Ja myös koska me kaikki olemme rakastuneet omiin maihimme, sen sijaan, että tulisi pelkästään nationalismi tai ideologia, joka tuottaa viruksia. Eikä voi tuottaa kuin vain tuhoavaa konfliktia. Hyvät kollegat, me, me tarvitsemme myös politiikkaa, joka luo lähentymistä. Me tarvitsemme eurooppalaisia puolueita, jotka yhä enemmän pystyvät myös olemaan peruskiviä demokratiassa, mutta me tarvitsemme myös uusia välineitä, jotka eivät nyt ole riittäviä. Tällä kaudella meidän täytyy vahvistaa menettelyä, jotta Euroopan parlamentti olisi osapuolena Euroopan demokratian uudistamisessa. Mutta tyhjästä me emme lähde. Emme lähde tyhjältä pöydältä. Eurooppa perustuu omiin toimielimiinsä, vaikka ovat epätäydellisiä, voivat uudistaa kyllä ja takamaan vapautemme ja riippumattomuutemme. Toimielinten avulla me pystymme vastaamaan myös kaikille niille, jotka ovat valmiita jakamaan. Ja siksi täällä täysistunnassa nyt olemme käynnistämässä kautta, joka varmasti myös ta- takaa kansalaisten itsenäisyyden. Ja nimenomaan he voivat määrätä oman kohtalonsa. Kukaan ei heidän puolestaan voi sitä tehdä, ei heidän sijaan, ei meidän sijammekaan täällä monen kollegan kanssa. Meillä on paljon kokemusta. Täällä on myös uusia edustajia paljon ja toivotan heidät kaikki tervetulleeksi. Olen lukenut monia heidän elämäntarinoita ja olen vakuuttunut siitä, että kyse on hyvin myönteisestä läsnäolosta heidänkin osaltaan. 63 prosenttia tästä parlamentista on parlamentin jäseniä jotka ovat ensimmäisellä kaudellaan. Moni heistä on ollut mukana yhteiskuntariennoissa. Heillä on paljon pätevyyttä, ammattitaitoa. Moni on sitoutunut myös suojelemaan ihmisiä. Ja tämä on sellainen kenttä, missä Euroopan on pärjättävä paremmin, koska meidän velvollisuutemme on uusia ilmiöitä nyt hallittava maahanmuutossa ja se ei ole riittävästi jaettu hallitusten kesken. Me emme ole riittävän valmistuneita ollen ja joudutaan usein aloittamaan alusta. Hyvät neuvoston edustajat, tämä Euroopan parlamentti uskoo siihen, että nyt on tullut aika keskustella myös Dublinin asetuksen uudistamisesta, ja täällä valtaenemmistö on jo tehnyt oman ehdotuksensa viime kaudella. Siis valtaenemmistö on sitä tivannut. Teillä on velvollisuus nyt kansalaisille, jotka peräkuuluttavat suurempaa solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken, mutta teidän velvollisuutena on osoittaa humaanisuutta, josta ei saa koskaan luopua, koska katset suuntautuvat meihin maailmalta. Moni neuvostosta on nyt suuren vastuun edessä että voi pelkästään lykätä päätöksentekoa ja luoden epäluottamusta yhteisöömme kansalaisten parissa, jotka edelleen miettivät, aina kun tulee hätätilanne, missä Eurooppa on, mitä Eurooppa tekee. Tämä on nyt koetin kivi myös, jotta päästään tästä epäluottamuksesta ja riidasta ja egoismista, jota on liikaa. Ja parlamenttineuvosto ja komissio joutuva nyt ymmärtämään, mikä vastuu heillä on, jotta vastaisivat rohkeammin nuorten kysymyksiin, kun haluavat suureen ääneen, että meidän pitää herätä, avata silmät, pelastaa planeetta. Tässä käännyn myös heidän puolensa. Pitäkää tätä parlamenttia, joka nyt käynnistää toimintansa omana apulaisenanne teidänkin on syytä olla vielä rohkeampia, jotta voidaan vastata muutoksen haasteisiin. Minä haluan taata neuvostolle ja myös kaikille muille niin myös varapuhemiehillä. Euroopan unionin neu- toiminnalle on tarpeen nyt toimia. Meidän ei pidä nähdä esteenä yhtenäisemmän Euroopan rakentamiselle. Euroopan neuvoston puheenjohtaja toivottaa myös tervehdykseni, kuten myös valtion päämiehille. 28 maata, jotka muodostavat suuremmoisen unionin, ja kyse on 28 valtiosta, yhtä lailla pienistä kuin suurista, jotka muodostavat nyt ainutlaatuisen unionin tässä maailmassa, on oli sitten kyse kulttuurista, maisemista, taiteesta, runoudesta. Ne ovat meidän suurta perintöämme. Ja se on perintö, jota on syytä kunnioittaa meidän kaikkien. Tästä syystä, kun aion käymään teidän luonanne ja teidän hymnienne ja lippujenne rinnalla minä otan huomioon myös ne, jotka, jotka ovat välttämättä osoita sitä samaa kunnioitusta. Ja lopuksi toivotan britti edustajat tervetulleiksi huolimatta Brexitistä. Madria, Madria, Berliniä, Roomaa ilman Lontoota on tuskallinen ajatus. Tietäkää, että se kaikella kunnialla, kun me täytyy kunnioittaa kuitenkin brittikansalaisten valintaa. Tässä on kyseessä nyt poliittisesta vaiheesta, jota on vietävä eteenpäin järkevästi, keskustellen ja ystävyydellä, mutta kunnioittaa kuitenkin aina sääntöjä ja kunkin valtaoikeuksia. Haluaisin tervehtiä myös valtioiden edustajia, jotka ovat haluamassa liittymään Euroopan unioniin heidän taipaleensa on käynnistynyt heidän omasta valinnasta. Kaikki ymmärtävät, miten hyvä on kuulua unioniin. Liittymismenettelyt jatkuvat ja Euroopan parlamentti on useaan otteeseen osoittanut tyytyväisyytensä myös saavutettuihin tuloksiin. Lopuksi toivotan me on ja menestystä koko hallinnolle ja parlamentin työntekijöille. Meillä on nyt perintönä viime kaudelta perintö, eli parlamentista tuli demokratian koti. Siksi me tarvitsemme uudistuksia, läpinäkyvyyttä, innovaatioita ja tuloksia on jo saatukin, muun muassa budjetissa, mutta tällä kaudella me tarvitsemme uutta pontta vielä lisää. Tässä tämän tekemiseksi tarvitaan enemmän vuoropuhelua, hallinnon ja parlamentin jäsenten kesken, ja minun tehtäväni on kehittää sitä, hyvät kollegat. Euroopalla on paljon sanottavaa vielä, jos osaamme sen yhdessä sanoa. Jos me onnistumme esittämään myös kunnon perusteluja tässä taistelussa kansalaisella, jos parlamentti kuuntelee kansalaisten toiveita, pelkojaan, vihaakin, mutta ennen kaikkea heidän tarpeitaan. Olen varma, että kaikki te kyllä pystytte osallistumaan kaikin voimin paremman Euroopan puolesta. Ja se syntyy meidän kanssamme, teidän kanssanne, jos me onnistumme panemaan siihen sydämemme ja kunnianhimomme. Kiitos. Kiitos ja nyt sitten välittömästi töihin. Jos ryhmien puheenjohtajat voisivat ehkä jotain lisätä, niin tämä on nyt oikea hetki sitä varten. Onorevo. Puhemies, EPPn puolesta onnittelen teitä tarjoamme tiivistä yhteistyötä, jotta voimme ryhtyä toimiin. 201 miljoonaa ihmistä osallistui eurovaaleihin, äänesti niissä. Surdemokraattinen juhla, jota juhlistimme, ja saimme mandaatin sitten meppenä heiltä. Se antaa meille perustan, jotta voimme täyttää tuon työn joka, ja vastuun, jota saamme tuolta ihmiseltä Euroopan kansanpuolue toivottaa teille lykkyä tykö kahden ja puolen vuoden aikana. Ja vahva Euroopan parlamentti on puolellanne. Onnittelut teille. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Weber. Edustaja García Pérez, Iratxe, ole hyvä. Gracias. Kiitos, puhemies. SD-ryhmän nimissä haluaisin onnitella puhemies Sassuolia tästä uudesta vastuutehtävästä. Mikään ei voi olla sen suurempi kunnia tämän parlamentin jäsenelle kuin johtaa puhetta parlamentissa, joka edustaa kansalaisten suvereniteettia. Me olemme täällä edustamassa ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka haluavat rakentaa parempaa ja enempää Eurooppaa. Meidän käsissämme on antaa vastauksia kansalaisten kysymyksiin ja luoda toivoa eurooppalaiseen projektia. Meillä on nyt viisi, viisi vuotta edessä työtä yhteistyön merkeissä eri jäsenten kesken, jotta voidaan vahvistaa tätä projektia, saada kansalaisten Eurooppaa, oikeuksien ja arvojen Eurooppaa, tasa-arvon ja oikeuden Eurooppaa. Meidän käsissämme on tämä saada aikaan ja minä luotan yhteistyöhön myös meidän ryhmämme puolesta ja, ja totta kai, jos onnea tarvitaan niin tälle parlamentille ja Eurooppa-hankkeelle. Kiitos puheenjohtaja García Pérez Puheenjohtaja Cholos. Domnule președinte, doresc să vă felicit primul rând pentru alegerea de... Niin. Onnen toivotukset teille ensin. Toivon, että pystymme tekemään hyvää yhteistyötä, niin kuin nyt ensimmäisessä keskustelussa on käynytkin. Äänestysvilkkaus Euroopan vaaleissa on osoittanut, että eurooppalaiset kansalaiset äh, asettavat toiveita tähän hankkeeseen. Ja tällä vaalikaudella täytyy ryhtyä uudistuksiin. Viime päivinä olemme nähneet neuvotteluja neuvostossa, jotka ovat näyttäneet, että kaikkea täytyy, kaikkea täytyy suhtautua käytännöllisesti. No, mutta uudistukset eivät varmaankaan tule neuvostosta ja komissiosta. Jos parlamentti ei ole siinä keskiössä, niin se ei ole hyvä. Me olemme kansalaisten edustajia. Meidän täytyy olla uudistusten keskiössä. Ryhmässämme Renew Europe haluamme ehdottaa kumppanuutta, kuten muillekin Eurooppa-mielisille, jotta saamme Euroopan tulevaisuutta koskevan hankkeen. Konferenssissa voimme keskustella siitä, miten saamme Eurooppaa lähemmäs kansalaisia, miten voimme varmistaa sen, että kabinetissa ei päätetä, ketkä ovat johtotehtävissä, vaan kansalaiset päättäisivät. Saatte tuen meidän puoleltamme tällaiseen hankkeeseen. Niin, hyvät kollegat, tätä me aiomme tehdä. Kyllä se yhdessä onnistuu. koska meidän täytyy huolehtia siitä, että se mitä täällä Euroopan parlamentissa sanomme, niin se myös tapahtuu kansalaisten hyväksi. Renew Europe Euroopassa teillä on uskollinen kumppani, jotta saadaan tämä hanke toteutettua. On... Kiitos puheenjohtaja Suolaus. Edustaja Keller. Um, thank you, president. Kiitos puhemies, onneksi olkoon. Odotamme innolla yhteistyötä kanssanne. No, meidän pitää keskustella parlamentin oikeuksista, koska parlamentti tähän asti olemme vain edistäneet parlamentin oikeuksia, koska tarkoittaa sitä, että edistetään kansalaisten oikeuksia. Juuri nyt meidän kantamme tuossa on kokenut haasteita, pitää varmistaa siis, ettemme luovu siitä, että jatkossakin parannetaan ja lisätään eurooppalaista demokratiaa. Se on tehtävämme, emme voi luopua siitä, pitää jatkaa työtä ja tukea myös ajatusta siitä, että komission puheenjohtaja olisi pitänyt olla kärkiehdokas. Meidän pitää saada ylikansallisesti yhteistyötä, mutta pitää tehdä työtä myös parlamentin sisällä, koska meidän pitää viedä eteenpäin tuota demokraattista oikeutta. Ja sitten avoimuutta pitää myös lisätä varmasti sisällä, kuten mainittua. Ja haluaisin myös pyytää puhemies, että no, muistatte päätöslausumat, jotka meillä viimeisellä kaudella siitä, mitä voidaan estää seksuaalinen häirintä mikä on myös ongelma parlamentin sisällä valitettavasti. Ja haluaisin, että te todellakin viette nuo päätöslauselmat päätökseen vakavasti, koska uhrit äh, ovat tästä paljon kärsineet. Sitten vielä yksi asia, puhemies. Vihreät EFR-ryhmä. E äh, meiltä puuttuu yksi jäsen, joka ei päässyt tänne, koska hänen jäsenvaltionsa ei ole antaisi hänelle valtakirjaa, vaikka hänet on valittukin parlamentin jäseneksi. Tämä ei ole hänen syynsä, hän ei pääse tänne tänään, joten pyydän, että katsota tätä asiaa ja autatte meitä palauttamaan parlamentaariset herra Oriol Jonquerasille. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Keller. Edustaja Zanni. Lei la parola. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Grazie. Kiitos, puhemies. Totta kai teillä on kunnia ja ilo vetää tätä parlamenttia tuossa tehtävässä näinä vaikeina aikoina, jolloin on todellakin kansalaisten ja toimijoiden välillä suuri kuilu, kun me olemme pystyneet tekemään ymmärrettäväksi kansalaisille, mikä merkitys näillä toimielimillä on. Minä arvostin kovasti teidän sanojanne, kun sekä edistelyssänne, että myös äskeisessä puheessanne totesitte, olen täysin samaa mieltä, kun te puhuitte siitä, että täytyy jotenkin demokratian taloksi saada parlamentti puhua vähemmistön oikeuksista. Puhuitte siitä, että täytyy osata kunnioitusta. Voimme kaikki tukea tätä ja ID-ryhmäkin voi tehdä tämän puolta yhteistyötä, mutta Tämä on kuitenkin vastoin sitä, mitä te pari, vuot, pari päivää sitten totesitte siitä, että tarvitaan jonkinlainen pesärako joidenkin puolueiden ja ryhmien suuntaan täällä parlamentissa. Siinä onko tarjolla mitä vastuutehtäviä, kun on kyse kuitenkin edustuksen demokratian periaatteesta ja oikeudesta tulla edustetuksi täällä parlamentissa. Minä toivon, että vaikka teillä oli paljon hyviä sanoja puheessanne, niin täällä, ja tekin voitte toteuttaa myös sitten, että todellakin jos haluatte, että tästä tulee demokratian talo, jos todellakin haluatte kunnioittaa myös kansalaisten tahtoa Euroopassa, jotka ovat antaneet tämän ryhmän puolueille yli miljoona ääntä, niin jos haluatte, rakentava yhteistyötä ja tukekava myös meidän ehdokkaitamme näihin tehtäviin, koska meilläkin on oikeus tulla edustetuiksi ja esittää meidän omia ajatuksia parlamentissa. Toivotan onnea menestystä ja toivottavasti todellakin, että nyt sanoja seuraa tekoja. Muuten ei voida puhua demokraattisesta toimielimestä, eikä voida puhua toimielimestä, joka kunnioittaa erilaisia ajatuksia, eikä voida puhua toimielimestä, joka on lähellä muutosta, jota kansalaiset halajavat. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos, Zanni. Onorevole Fitto, Fitto. Fitto, Presidente. Kiitos, minäkin haluaisin liittyä ECR-ryhmän nimissä onnen toivotuksiin. Me tunnemme toisemme ja varmasti me voimme myönteisessä mielessä arvioida myös tätä teidän tehtäväänne, vaikkakaan tässä on poliittisesti aika iso etäisyys, kuten nähtiin äänestyksessäkin. Meidän kantamme on aivan selvä. Meidän kantamme ryhmänä on toisenlainen monissa näissä kysymyksissä, joissa vastakkainasettelu on syntynyt tässä parlamentissa. Ja pidän tärkeänä, että parlamentti nyt ryhtyy kunnolliseksi toimijaksi, kun ajatellaan, mitä meidän edessämme on eri kysymyksissä – ja totta kai käytettäisiin toisenlaista menetelmää, ei toisin kuin on nyt vain sopimuksia tässä tehty eri yhteyksissä, ei täällä parlamentissa kuitenkaan. Ja minä todellakin toivon, että tämä kaikki voitaisiin nyt muuttaa myös organisaation ja valintojen kannalta, niin että annettaisiin näkyvyyttä ja vahvuutta jäsenvaltioillekin, kun ajatellaan näitä suuria kysymyksiä, joita täällä on tullut esille – ja me kyllä aiomme osallistua aktiivisesti, mutta meidän osallistumisemme on kuitenkin toisenlainen kuin on nyt tähän asti ollut tämä menettely, että voitaisiin tätä nykyistä järjestelyä järkevällä muuttaa Euroopassa. Onnea ja menestystä. Kiitos edustaja Fitto. Kiitos puhemies minultakin. Onnentoivotukset valinnastanne puheessanne mainitsitte muutamia suuria poliittisia hankkeita, joita me, joihin me voimme vasemmistona osallistua. Dublijärjestelmän vahvistaminen, sosiaalisten oikeuksien vahvistaminen, työntekijäoikeudet. Mutta siihen tarvitsemme yhteistä demokraattista pohjaa. Ja tämä pohja pyyntönä teille, mutta myöskin vaatimuksena Perusta on siinä, että meillä olisi avointa yhteistyötä ja jos ajatellaan äh, noita demokraattisia oikeuksia, niin että ne taataan myös pienemmille ryhmille. Tässä pyyntömme teille, jos ajatellaan tulevaa yhteistyötä. Sillä voimme äh, työstää yhdessä progressiivisia hankkeita ja sillä voimme viedä e-, EUta eteenpäin demokratisoimishankkeena. Äh, kiitos kovasti. Kiitos kaikille ryhmien puheenjohtajille näistä puheenvuoroista. Ja nyt me menemme nimenomaan poliittisryhmien kokoonpane näin kauden alussa. Tässä on tiedonanto, täällä on seuraavat poliittisryhmät. Ensinnäkin kansanpuolueen ryhmä, 182 jäsentä, sosialistien demokraattien liittoma 154 jäsentä, Renew Europe-ryhmä 108 jäsentä, vihreitten ryhmä 74 jäsentä, ID-ryhmä 73 jäsentä, ECR-ryhmä 72 jäsentä, GUE-NGL-ryhmä 41 jäsentä, ja niin ikään 57 sitoutumatonta jäsentä ryhmien ilmoituksesta oleva tieto tulee pöytäkirjoihin työjärjestyksen artiklan nojalla. Ja sitten seuraavaksi jatkamme työtä. Puheenjohtajan kokouksen hyväksi käsittelyjärjestys 30. kesäkuuta työjärjestyksen nojalta. Se on toimitettu, eli mitään pyyntöjä ole tullut muutoksiksi esityslistaan. Toisin sanoen voimme näin pitää se hyväksyttynä. Sitten seuraavaksi ensimmäinen äänestyskierros liittyen valiokuntiin. Tiedätte, mikä ehdotus äänet puolesta, kättä nostamalla vastaan, tyhjää, hyväksytty. E ja seuraavaksi meidän täytyy siirtyä varapuhemiesten valintoihin Euroopan parlamentissa. Varapuhemiesten valintaan määräaika edukkuuksille on kello 14.45 tänään. Äänestys toimitetaan kello 15.45. Ehdokkuudet täytyy toimittaa siis pääsihteeristölle toimistoon 101 puhemiehistön toimiston lähellä Luis Istunto keskeytetään, me jatkamme kello 15. 15.45 puhemies korjaa, kiitos. Mene. unde putem.